So und. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kertoa, että edustaja Busek ei pääse hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä tänään, joten minä teen sen hänen puolestaan. Ja haluaisin myöskin kertoa, että esittelijä, edustaja Grobacek, ei ole paikalla, sillä hän, ja koska hän on ECR-ryhmästä, kuten minäkin, minä täytän myös hänenkin roolinsa. Ja koska täällä on näin vähän ihmisiä paikalla, minulla on nyt tunne, että minun pitää muitakin ihmisiä tässä kokouksen aikana korvata. Ensin puhumme esityslistasta, se on teillä mukana. Tämä ITRA-valiokunnan matka Washingtoniin ja selonteko siitä on lykätty seuraavan kokoukseen. Ellei teillä ole kommentteja tähän liittyen, haluaisin toivottaa tervetulleeksi puhujamme. Ja haluaisin kiittää valiokunnan puolesta, että he ovat päässeet tänne paikalle. Ja haluaisin kiittää heitä osallistumisesta tähän kuulemiseen teollisuustutkimus- ja energiavaliokunta on aina ollut läheisesti mukana, kun on käsitelty energia-alan markkinakysymyksiä jo jonkin aikaa, seitsemän vuotta uskoakseni. On kulunut siitä, kun kolmas energiapaketti hyväksyttiin. Tarkoitus oli luoda enemmän kilpailua, matalammat hinnat ja energian tuotannon ja jakelun toisistaan irrottaminen. Jokin aika sitten olemme jo joutuneet myöntämään, että täydellistä kilpailutilannetta ei vielä ole muodostunut. Kuitenkin askelia eteenpäin on saatu otettua. Euroopan komissio julkaisi suunnitelman energiaunioniksi ja ITRE on päättänyt tehdä omaloitteisen mietinnön. ECR-ryhmä on päättänyt, että edustaja Grobacek on esittelijänä tuossa mietinnössä. Nyt Haluaisin aloittaa muutamilla huomioilla. Esittelijä olisi ne tehnyt, joten uskoakseni voin nämä hyvin yksinkertaiset huomiot tehdä nopeasti. Edistäjä Grobacek olisi kertonut tänään, jos hän olisi ajoissa päässyt paikalle, että energiaunioni on erittäin tärkeä aihe Euroopan unionille ja että Euroopan unionin tulisi vahvistaa sisäisiä energiamarkkinoitaan. Hän myöskin olisi korostanut sitä tosiasiaa, että energiasekoituksesta pitäisi päättää kansallisella tasolla. Voisin tähän omasta puolestani lisätä, että eroavaisuuksia, erimielisyyksiä saattaa olla näiden molempien toteamusten kohdalla, mutta ne täytyy kohdata. Teollisuudelle on äärimmäisen tärkeää, että energia on kilpailu kilpailukykyä tukevalla, energian hinta on kilpailukykyä tukeva, ja meidän täytyy saada aikaan kilpailukykyinen energiasektori ja myöskin saada energiaa, joka voi kilpailla maailmanlaajuisten markkinahintojen kanssa. Mitä tämän kuulemisen järjestelyyn tulee, haluaisin kertoa jäsenille, että meillä on kolme tuntia kaiken kaikkiaan aikaa. Tämä kuuleminen on jaettu kahteen osaan. Meillä on kysymys ja vastaus, tuokio molempien kierrosten jälkeen, ja ne kestävät molemmat 20 minuuttia. Haluaisin pyytää, että jäsenet rajoittavat puheenvuoronsa kahteen minuuttiin, ja olisi hienoa, jos tätä neuvoa noudattaisitte näin. Puhujamme voisivat vastata kysymyksiinne kierroksen lopuksi. Ensimmäinen paneeli käsittelee suurempaa integraatiota sähkö- ja kaasumarkkinoilla, esteiden poistamisen ratkaisua ja sitä, kuinka Euroopan unioni voisi taata energian toimitusvarmuuden. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle. Onko hän, hän paikalla? Hän, no tuolla hän onkin. Kun aloitin tämän pienen puheenvuoroni, hän ei tainnut olla vielä tässä. Nyt antaisin ensimmäiselle puhujalle Andrius Kubiliukselle puheenvuoron. Hän on entinen Liettuan pääministeri ja Liettuan parlamentin energia-alan valiokunnan jäsen. Te saatte nyt kymmeneksi minuutiksi puheenvuoron, olkaa hyvä. Thanks a lot, uh, distinguished members of parliament. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Minulla on suuri ilo ja kunnia puhua tällaiselle yleiselle. Pyrin nyt hyvin lyhyesti kertomaan meidän omista kokemuksistamme energiasektorin muutoksista. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää meidän tapauksessamme oli Euroopan unionin yhteinen energiapolitiikka, tai ainakin sen politiikan alku, ja kuinka se tuki meitä siirtymään energiajärjestelmämme vapauttamista ja yhdentämistä kohti, niin että järjestelmämme yhdennettäisiin Euroopan järjestelmään. Aloitan lyhyellä kertomuksella kokemuksesta. Olin kaksi kertaa Liettuan pääministeri viime kerralla 2008 alkaen vuoteen 2012. Vuonna 2008 onneni oli se, että voitin, että voitin vaalit kuukauden Lehman Brothersin tapauksen jälkeen, mutta toki energiasektorilla oli suuria haasteita. Lähes 20 vuotta sen jälkeen, kun olimme itsenäistyneet, valtiollisesti olimme vielä riippuvaisia Venäjästä energiantuonnissa. Tämän lisäksi meillä oli unionin kanssa sopimus ja velvoite sulkea vanha ydinvoimallamme vuoden 2009 loppuun mennessä. Meillä oli todella suuria haasteita energiasektorilla ja muistettava se, että olimme sataprosenttisesti riippuvaisia Venäjän kaasutoimituksista. Koko, kokemuksemme ovat hyvin selkeät. Euroopan välineitä hyödyntämällä pystyimme pääsemään yli Gazpromin rankasta vastustuksesta koskien omia energia itsenäisyystavoitteitaan. Me vuonna 2009 aloitimme soveltamaan tätä kolmatta energiapakettia kaasusektorillamme ja aloitimme suuret uudistukset koko kaasualallamme. Tavoitteenamme yksinkertaisesti oli se, että meidän on muutettava koko tämä tilanne, mikä siihen asti oli ollut vallalla. Meidän oli luottava olosuhteet hyödyntää vaihtoehtoisia kaasun toimittajia. Tietenkin Gazprom vastusti tätä vahvasti sekä poliittisesti että taloudellisten näkökohtien takia. Baltian valtiot olivat ensimmäisenä liikkeellä tämän tyyppisissä suurissa uudistuksissa. Gazprom tietenkin pyrkii tekemään lopun tällaisesta edistyksestä ja toimimaan niin, ettei Baltian maista tulisi mitään esimerkkiä muille. Gazpromin päätökset perustuivat hyvin poliittiselle pohjalle, jonka mukaan Liettuan kaasuhintoja nostettaisiin. Ja se oli selkeästikin rangaistus meille, koska olimme uudistamassa kaasusektoriamme. Olemme riippuvaisia Gazpromin kaasusta sataprosenttisesti, mutta tämän lisäksi johtuen aikaisemmista päätöksistä Gazprom osoi, omisti oman kaasujärjestelmämme osakkeista enemmistön. Tästä syystä ymmärsimme hyvin, että kun täytäntöön panimme tätä energiapakettia, oli tärkeää ryhtyä valmistelemaan ja rakentamaan infrastruktuuria toimituksen varten omaa maahamme. Vuonna 2010 hyväksymme päätöksen, jonka mukaan merenrantaan rakennettaisiin energiavoimalla. Ymmärsimme, että täytäntöön panemalla tätä pakettia ei toisi meille kuitenkaan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta kaasun toimituksista niin nopeasti kuin toivoisimme. kun Gazprom vastusti voimakkaasti toimiamme, mehän, Liettuahan ei ole kovin suuri maa, meitä on vain kolme miljoonaa, tunsimme kuitenkin ole, niin tunsimme olevamme riittävän vahvoja niin, että emme halunneet luovuttaa, koska tunsimme hyvän, hyvin suurta tukea komission taholta erityisesti komission jäsen Oettingeriltä ja hänen tiimiltään. Ja tästä syystä painoimme eteenpäin näiden uudistusten kanssa, jotka suunnitelmissamme olivat. Ja hyödynsimme kaikkia mahdollisia Euroopan unionin politiikan välineitä. Vuonna 2011 havaitsimme, että Gazprom todella pyrkii estämään meitä käyttämällä sekä poliittisia että taloudellisia esteitä uudistuksillemme, niin silloin vetosimme kilpailupääosastoon ja pyysimme, että tutkittaisiin Gazpromin toimia Liettuassa. Ja kuten tiedätte, tällainen tutkimus tehtiin koskien koko eh, Itä, Keski- ja Itä-Eurooppaa ja uskomme, että tutkimus on pian valmis. Vuonna 2012 vetosimme myös sovittelutuomioistuimen ja pyysimme päätöstä siitä, että Gazpromin olisi mat- maksettava meille yli miljardin korvaukset aikakaudelta, jolloin Gazpromin hinnat eivät ole kilpailukykyisiä. Tarinan päätteeksi, mitä tässä on sitten käteen jäänyt, olemme täytäntöön panneet tämän takeet, paketin tehtiin niin se tuli operatiiviseksi 2014 lopussa. Olemme rakentaneet energiavoimalan neljän vuoden ajan. Olemme voineet tuoda kaasua tämän voimalan kautta. Johtuen kaikesta tästä politiikasta vuonna 2014 puolessa Gazprom päätti alentaa hintojaan 20 prosentilla – ja, mm, ja Liettuan hallitus osti Gazpromin osakkeet ja Gazprom päätti lähteä kokonaan Liettuasta. Päätelmäni on hyvin yksinkertainen. Käyttämällä Euroopan unionin energiapolitiikan välineitä saimme aikaan todellisen energiariippumattomuuden kaasu sektorilla ja meillä on vaihtoehtoisia toimittajien nyt tämän terminaalin kautta. Meillä on oma terminaali, käyttimme omia varojamme sen rakentamiseen, mutta terminaalista voi tulla oikeastaan alueellinen terminaali. Viros, Virossakin voidaan nyt hyödyntää tuontia meidän terminaalimme kautta. Tulevaisuudessa, kun terminaalia voidaan käyttää vielä laajemmassa skaalassa, niin että siitä eivät voi hyötyisi ainoastaan Baltian valtiot, vaan myös naapurimaa Puola EUn tuella. Meille tulee mahdollisuus rakentaa putki Puolan ja Liettuan välillä. Tässä vaiheessa tulee mahdolliseksi myös se, että kaasua voidaan toimittaa jopa Ukrainaan. Tähän haluaisin nyt päättää puheen, energian, EUn energiaunioni on todella tarpeellinen väline ja se antaa tehokkaita tuloksia, erityisesti omalla alueellamme. Kun tämän tyyppistä politiikkaa on toteutettu, olemme pystyneet pääsemään eroon tilanteesta, jossa Baltian maat olivat energiasaarekkeita, eristäytyneitä alueita, niin kuin tähän asti oli, ja olemme saaneet vietyä eteen. Todella tämä energiaunionin eteenpäin vieminen on meille yksi tärkeimmistä EUn tavoitteista ja prioriteetteista. Kiitoksia. I now give the floor to... Paljon kiitoksia Andreas Kuljus. Nyt annan seuraavalle puhujalle Claudia Kempfertille puheenvuoron. Hän on äh, energiataloudellinen kestävyyden professori yksityisessä Hertie School of Governance yliopistossa Berliinissä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Arvoisa yleisövät näistä herrat, kiitoksia kutsusta. On ilo olla täällä. Aion lyhyesti puhua haasteista, mukaan luettuna sisäisen, sisäiset energiamarkkinat ja keskittyneen kaikkea energiaunioniin. On joitakin kalvoja, osoit, jolla osoitan, mis, mikä on tämä haaste. Pääkysymys energiakunnossa on se, voisiko se olla jokin, joka saisi muutoksen energian alueella siihen lisää vauhtia, mitä tavoitteita meillä on tällä hetkellä Euroopan tasolla. Meillä on 20 prosentin päästöjen vähentämistavoite eu tasolla, ja jotta tämä voidaan saavuttaa, meidän täytyy tehdä paljon työtä myöskin energiasektorilla ja muilla sektoreilla. Tämä on äh, haaste saavuttaa tämä pitkän tähtäyksen tavoite vuoteen 2050 mennessä. Jos me katsomme tätä vuoden 2020 tavoitetta, näemme, että on erilainen kehitys eri Euroopan maissa, jos katsotte tätä, huomaatte, että on voimakasta päästöjen leikkaamista Itä-Euroopan maissa. Ettekö näe tätä kalvoa? Ja huomaamme, että on myöskin taas lisääntymistä joissakin Euroopan maissa. Tämä on siis haasteelle vuotta 2020, mutta jota saavutetaan tavoite vuoden 2050 olisi tärkeää saada lisää toimia ja välineitä, joilla voidaan saavuttaa tavoite. Jos katsomme näitä välineitä, joita on, meillä on päästökauppajärjestelmä, ja näemme, että hiilidioksidin hinta on tällä hetkellä aika alhainen. Jos me keskitymme vain tähän välineeseen, tästä tulee hyvin vaikeaa saavuttaa päästötavoite pitkällä tähtäykselläkin vuoteen 2050 mennessä. Hinta on tällä hetkellä 7 euron ympärillä. Ja jotta olisi siis huomattava vaikutus eri sektoreihin, tarvittaisiin huomattavasti korkeampi hinta – onko tämä poliittisesti mahdollista, on luku sinänsä. Mutta meillä pelkästään siis tavoite, joka koskee päästöjen vähentämistä, vaan myöskin uusiutuvaa energiaa. Se on lähes saavutettu, mutta energiaunioni voisi olla myöskin mahdollisuus pitkälle tähtäykselle nimenomaan uusiutuvissa energialähteissä. Meidän täytyy pyrkiä saavuttamaan tässä eri yksilölliset tavoitteet ja, ja Voimme nähdä, että valtiot ovat matkalla kohti tavoitteen saavuttamista, mutta silti tässä täytyy olla pitkän tätäkseen toimia. Sitten nämä välineet, joita on. Pitää katsoa harmonisointia, joka liittyy erilaisiin sääntöihin ja toimiin, joita on olemassa. Ja näemme, että on olemassa tällainen syöttötariffijärjestelmä Euroopassa, jota pyritään tukemaan energialla, että Tämä on hallitseva tällä hetkellä, mutta sitten myöskin tällainen palkkiojärjestelmä, Euroopan tasolta on tulossa painetta siihen suuntaan, että pitäisi olla enemmän kilpailuttamista Euroopan tasolla, ja tällainen kilpailuttamisjärjestelmä on joissakin maissa nyt kokeilun kohteena. Kysymys kuuluukin, tuleeko tämä toteutumaan monissa maissa. Saksassa esimerkiksi tästä vielä käydään keskustelua, pitäisikö olla tällainen kilpailuttamisjärjestelmä. Kun katsomme fossiilisia polttoaineita, näemme, että on myöskin erilaisia uusiutuvia ja fossiilisia polttoaineita koskevia tukia, samoin myöskin energian säästöä ja hiiltä. Jos vertailemme tässä eri maita, huomaamme, että fossiiliset polttoaineet saavat noin 10 miljardia, miljardia euroa tukea Euroopan tasolla. Tämä vaihtelee maittain. Mutta myös uusiutuva energia, silläkin on erilaisia tukijärjestelmiä, ja täytyy katsoa tarvitsisiko tämä harmonisointia. Minä on pyydetty puhumaan myöskin investointistrategioista, joita tarvitaan. Ja tämä tietysti riippuu siitä, minkälainen äh, skenaario on se, mitä ajatellaan, jos ajatellaan tästä puhdasta vihreää siirtymistä, eli ja sitten nopeaa tai hidasta siirtymistä, silloin täytyy investoida erilaisiin uusiin teknologioihin. Energiatehokkuuden parantaminen on olennaista, mutta myöskin se, että pyritään vähentämään päästöjä käyttäen eri teknologiaa. Mutta se, mistä nyt käydään keskustelua, on infrastruktuuri, jotta voidaan parantaa koko järjestelmää, ei pelkästään sähkön puolella, vaan myöskin kaasupuolella. Olemme saaneet jo kuulla kaasusta. Kaasu on ratkaisevan tärkeää, koska riippuvuus Venäjästä on edelleen hyvin suurta. Huomaatte, että riippuvuus on hyvin suurta joissakin itäisen Euroopan maissa, myöskin Baltiassa. Ja kysymys kuuluukin, miten voimme vähentää tätä riippuvuutta ja mitä voidaan tehdä sille. Me olemme tehneet selvityksen Saksan taloustutkimuslaitoksessa DIVssä, mitä voidaan vähentää riippuvuutta, miten parantaa energiavarmuutta, mikä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan parantaa energiavarmuutta. Riippuvuus, riippuvuutta Venäjästä pitäisi vähentää ja sitä voidaan vähentää myös monimuotoistamalla kaasun eri tuontilähteitä. Tämä voisi tulla kansainvälistä markkinoilta, koska markkinoilla on riittävästi kaasua ja nesteytetty maakaasu on tässä hyvin tärkeää. On myöskin mahdollisuus lisätä tämän nesteytetty maakaasun osuutta ensi vuosikymmenellä. Tämä, tätä voidaan myöskin parantaa. On nähtävissä monia nesteytetty maakaasun tuontiterminaaleja monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja jotta voidaan lisätä tuontia ja vähentää muuttia Venäjältä ja siis saada aikaan tätä monimuotoisuutta lähteissä. Tässä meillä on selvitys myöskin Gazpromin omistajuudesta eurooppalaisissa kaasuverkoissa. Näemme, että sillä on omistajuutta eri verkostoissa, Nord Stream ja eräät, mutta myöskin varastointijärjestelmissä – ja myöskin eurooppalaisissa siirtoverkoissa Saksassa ja siis osuuksia näistä Saksassa, Puolassa, Isossa Britanniassa, Serbiassa ja muualla. Jotta olisimme vähemmän riippuvaisia, vähemmän haavoittuvia, on tärkeää myöskin siis monimuotoistaa tätä tuontia ja myöskin katsoa täsmällisemmin, mitä Gazprom omistaa, etenkin kun on nyt tällaiset vaikeat geopoliittiset ajat käynnissä. Investointi infrastruktuuri on välttämätöntä, jotta voidaan parantaa energiaunionia ja tällainen investointi, sitä, siinä ovat laskemat erilaisia eri selvityksissä. Me olemme tehneet tällaisia eh, simulaatioita ja voidaan nähdä, että on välttämätöntä nimenomaan investoida näihin välitysverkkoihin, jakeluverkkoihin, ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen energiavarmuuden parantamista ja myöskin olemassa olevien järjestelmien parantamista. Meidän täytyy, siis riippuu nyt selvityksestä, mutta meidän pitäisi investoidakin 30 miljardia vuoteen 2030 mennessä, mutta tämä on tärkeää, jotta voidaan välttää pullonkauloja ei pelkästään sähköverkoissa, ja jotta saadaan aikaan myöskin kustannustehokkaampia ratkaisuja tulevaisuudessa. Mitä kaasun osalta teemme selvityksen, niin kuin muutkin ovat tehneet, ja, ja siinäkin on tarvetta investointeihin, mutta mutta meillä on hyvin erilaisia pullonkauluja. Meillä on Kaakkois-Euroopassa esimerkiksi, jotta voidaan parantaa olemassa olevia putkijärjestelmiä, on tärkeää optimoida näitä kaasuinfrastruktuurijärjestelmiä, mikä myöskin mahdollistaa erilaisia kulkusuuntia kaasulle idästä, länteen, lännestä, itään ja pullokalujen välttämättä ennen kaikkea esimerkiksi Espanjan ja Ranskan välillä. Norja on myöskin tärkeä Euroopalle – jotta voidaan parantaa järjestelmää. No lopuksi. Energiaunioni merkitsee monia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Mahdollisuudet ovat tässä, ei siis pelkästään sinne, että pitäisi olla vähemmän riippuvuutta energiasta, jota tuodaan muilta alueilta, esimerkiksi Venäjältä kaasumarkkinoilla, mutta myös se, että täytyy olla pitkätähtäyksen tavoitteita, joilla voidaan antaa vauhtia siirtymälle energiakysymyksissä ja pitää olla konkreettisia tavoitteita ja myöskin prioriteettilistoja ja voidaan katsoa, miten, miksi ollaan saavuttamassa ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteita, energiatehokkuuden ja päästö vähennysten tavoitteita, ja tässä vuoden 2020 tavoitteet voidaan katsoa, miten energiaunionin kautta voidaan saada aikaan tässä mahdollisuuksia mitä tulee nimenomaan uusiutuviin energialähteisiin, tarvitaan tuki, järjestelmässä on riski, pitää olla myös energiatehokkuustavoitteita, ja tässä tarvitaan nopeaa toimintaa, koska se lisää energiavarmuutta, mitä parempaa on äh, energian säästäväisyys, sitä parempaa on energiatehokkuus ja energiavarmuus. Ja jos katsomme sitten päästöjen leikkauksia menee vakavasti, niin tarvitaan erilaisia järjestelmiä, ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin harmonisointia. Minun johtopäätökseni on, että meidän pitäisi ottaa tällainen visio siitä, mitä energiaunioni on, mitä haasteita on. Se voisi antaa potkua tällaiselle siirtymälle energias, energian alueella yksittäisissä maissa – se voi johtaa teknologisiin innovaatioihin, se voi alentaa, sen pitäisi alentaa riippuvuutta tuonnista, sen pitäisi saada alas myöskin kustannukset, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin, ja pitkällä tähtäyksellä se varmastikin on halvempaa kuin fossiiliset polttoaineet, se vähentää riippuvuutta Venäjästä. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kempert. Äh, paljon kiitoksia, Claudia Kempert. Nyt pääsemme kysymyksiin. Koska minä täytän tänään myöskin ECR-ryhmän koordinaattorin roolin. Haluaisin esittää ensimmäisen kysymyksen. Tämä on teoreettinen kysymys teille molemmille. Sanomme, että toisaalta haluaisimme kansallisen viranomaisen, kansallisen päätöksenteon energiasekoituksen suhteen. Tämä on yksi tavoite. Ja toinen tavoite on se, että meillä olisi todelliset eurooppalaiset energiamarkkinat. Kysymykseni on seuraava. Onko teistä näiden tavoitteiden välillä ristiriita. Toi seuraavan kysymyksen esittää edustaja Kelly, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much for... Paljon kiitoksia tästä alustuksesta näistä puheenvuoroista. Ne ovat eh, enemmän tai vähemmän EPPn kanssa linjoilla sen suhteen, että tulisi luoda energiaunioni. Erityisesti minun teki vaikutuksen huomio siitä, toivottavaa olisi, että meillä olisi järjestelmä Euroopassa, joka tekisi meidät riippumattomaksi Venäjästä, siis äh, maakaasujärjestelmä, nesteet, nesteytetty maakaasun järjestelmä. Kuinka paljon terminaaleja meillä pitäisi olla mielestäni Euroopassa? ja minkälainen verkosto niin, että voisimme kaikkein parhaimmalla tavalla käyttää hyväksemme näitä energiaterminaaleja. Niitä välillä rakennetaan, mutta infrastruktuuri ei sitten seuraa. Sitten toinen kysymys liittyen uusiutuvien energian lähteisiin. Luonnollisesti mm, tämä on erittäin tärkeä asia, mutta olisiko mahdollista luoda synergiaa energiaterminaalien ja merestä saatavan energian välillä avomeren tuulivoiman ja muiden lähteiden välillä. Voisimmeko saada aikaan enemmän koordinointia sen sijaan, että jokainen sektori tekee itse sen, mikä sen mielestä on parasta, ei koordinaatioita ole. Olisiko mahdollista saada eri sektorit äh, toimimaan yhdessä tukemaan taloutta niin, että ne toimisivat yhtenä yksikkönä sen sijaan, että ne olisivat äh, erilaisia hajautettuja toimia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro. Sen ryhmässä Toija, olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun nyt tälle toiselle alustajalle, joka toisena puhui ja haluaisin teiltä kysyä jotakin. Okei, okay, okei. Okay. Sì. English too? Sì, ehm, dicevo, ringrazio anch'io per le relazioni. Niin, kiitän teitä tästä esityksestä. Olisi hyvä, jos saisimme nämä kaikki tiedot etukäteen eh, käsimme, niin ymmärtäisimme teitä paremmin ja pystyisimme seuraamaan teitä paremmin. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, nämä 10 miljardia tukiaisia, jotka tänä päivänä on Euroopan tasolla myönnetty globaalisti fossiilisen energian käyttöön. Ne ovat täällä tekstissäkin mukana nämä 10 miljardia. Haluaisin tietää enemmän näistä fossiilien, fossiilisten energialähteiden tukemisesta, mitä useat jäsenvaltiot antavat. Te olette tehneet tutkimuksen, millä tavalla arvioitte tätä asiaa. Täällä se näkyykin, täällä kuinka paljon tukia joissakin maissa annetaan. Tämä on aika pitkä luettelo. Millä tavalla tämä toiminta vaikuttaa tasavertaisiin markkinoihin? Aiheuttaako se vääristynyttä kilpailua maiden välillä vai eikö? Kuinka tämän asian näette? Millaisia seurauksia tällä teidän mielestänne on? Sitten toinen kysymys, aivan lyhyesti se koskee näitä investointiskenaarioita. Te sanoitte, että tämän DVU-tutkimuksen mukaan 30 miljardia tarvittaisiin äh, tuonne vuoteen 2030 mennessä. Täällä on eri kohtia. Ovatko nämä erilaisia ennustuksia vai eivätkö? Puhun tässä tästä taulukosta, joka käsittelee en, sähköinvestointin tarpeita. Täällä on eri kohteet, te puhuitte tästä Berliinin tutkimuksesta 30 miljardia. Sitten on täällä muita kohteja muiden tutkimusten mukaan. Tilanne on toisen näköinen. Kiitoksia. Thank you. And uh, the next question. Kiitoksia. Seuraavan kysymyksen esittää Edustaja είμαστε GUE-ryhmästä, Πρόεδρε, ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esitöitä puhuja erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Tarve vahvistaa kaasu- ja sähkömarkkinoita on edellytys sille, että päästään eroon energiaa eristyneisyydestä, jossa monet maat tällä hetkellä ovat. Herra Kubilius aivan oikein totesi, että Liettua onnistui selviytymään ongelmista, mutta me tiedämme, että on Kaakkois-Aasiassa, Kaakkois-Euroopassa sellaisia maita Välimeren alueella, jotka ovat eristyneitä, joiden on hyvin vaikea saada maakaasua ja joilla ei ole yhteyksiä tärkeimpiin sähkönsiirtoverkkoihin. Meidän pitää vahvistaa markkinoita, ajatellen nimenomaan EUn energiavarmuutta, koska monet jäsenvaltiot ovat kohtaamassa vakavia ongelmia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi me tarvitsemme asianmukaisen infrastruktuurin, jotta voidaan saada aikaan täysin yhdistetyt toimivat kaasu- ja sähkömarkkinat, pitää varmistaa, että kansalaiset ennen kaikkea saavat mahdollisuuden saada halpaa energiaa. Täytyy myös olla tukipuitteet tutkimuksessa, joka koskee nimenomaan vähähiilisten energialähteiden käyttämistä näiden eri käytävien ja verkkojen ja putkijärjestelmien myötä saadaan tietysti apua tähän. Kysyisinkin puhujilta, miten he uskovat, että voidaan saavuttaa tavoitteet, joita on asetettu Ja viittaa myös siihen, että on löydetty tärkeitä kaasuöljylähteitä välimereltä ja kuitenkin maalla alueella on maita, jotka ovat eristyneitä ajatellen sekä maakaasua että yhteyksiä tärkeimpiin sähkösiirtoverkkoihin. Haluaisin tietää, mitä ovat teidän näkemyksenne siitä, että luodaan tällaisia kaasuntuotantoalueita kaakkoisen ja itäisen Eurooppaan, ja sitten mitä ajattelette tästä nesteytyn maakaasun käyttämisestä, kun on mahdollisuus tällaisiin energialähteisiin, jotka ovat lähi ja Pohjois-Afrikassa. Haluaisin siis kuulla, mitkä ovat teidän näkemyksenne näistä asioista, koska tämä on äärimmäisen tärkeää, jos me haluamme lopettaa energia eristyneisyyden Euroopassa ja varmistaa varmuutta. Two minutes, mister. Kiitoksia. Voisinko pytäytyä kahteen minuuttiin. Edustetaan Blona IFDD. E Breve. Aivan lyhyesti. On hauska kuulla, että nyt aletaan puhumaan fossiilienergian tukiaisista. Tätä argumenttia olisi käsiteltävä kunnollisemmin. Ottaen huomioon, että energiaa unionin kautta olisi sitkeyttä kasvattavaa kilpailukyky mielessä olisi hyvä tietää näistä tut- tukiaista, kuka niistä hyötyy. Mahtavatko ne mennä solidaarisuusperiaatetta vastaan? Solidaarisuus kansojen välillä voisi olla parempi käyttää näitä tukiaisia energiaköyhyyden paskaamiseen, erityisesti niissä maissa, joissa kriisi puree ihmisiin koviten. Thank you. The next question is being... Kiitoksia. Seuraavan kysymyksen esittää edustaja Vatsites. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia noriu padėkoti pranešėjim ir ypatingai aišku. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia molemmille puhujille, erityisesti Liettuan edustajalle, joka on kohdannut energiaa todellisuuden ja joutunut ryhtymään vaikeisiin kysymyksiin. Andreas Kubilius on tähän kriisin törmännyt suoraan. Tällä hetkellä Euroopan unionissa meidän täytyy vähentää hiilidioksidipäästöjä, käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä ja kasvattaa Euroopan unionin kilpailukykyä energian alalla. Nyt kohtaamme ongelman, koska solidaarisuutta ei ole kylliksi. Ovatko puhujat sitä mieltä, että uusi keskustelu pitäisi nyt aloittaa? Eli ajatella enemmän sitä, että luomme todellisen energiaunionin. Meidän pitäisi vakuuttaa jäsenmaat siitä, että pitkällä aikavälillä tämä olisi erittäin hyödyllinen päätös. Selvennän hiukan viestiäni. Liettua on Puolan kaasuyhteyden linkki paikkoja kyseessä on se, että Puola voi saada kaasua ja toimittaa sitä Saksaan. Kun puhutaan tästä projektista, puolalaiset sanovat, että tarvitsemme projektia, mutta sen mittasuhteet tulisi määritellä toisella tavalla. Me haluamme, että korkealta tasolta rahoitetaan näitä energiaprojekteja ei Baltian maissa tai ei muista jäsenmaista. Tässä on kysymys solidaarisuudesta. Meidän pitäisi uudelleen arvioida jäsenmaiden sitoumusta. Meidän pitäisi olla todellinen energiaunioni, jotta jokainen jäsenmaa voisi kantaa oman osuutunsa. Olen varma, että tällainen energiamarkkina hyödyttäisi pitkällä aikavälillä kaikkia jäsenmaita, huolimatta siitä, mikä jäsenmaan maantieteellinen sijainti on. Paljon kiitoksia. The next question is... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Genson. Thank you, Chair. It's a question. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä kysymys on Rola Kenfertille. Olen vähän huolissani, kun näin tämän osuuden, joka ulkoisilla omistajilla on Euroopan verkostosta Gazprom erityisesti, Venäjän valtioomistainen yhtiö, sillä on paljon omaisuutta näissä eri maiden verkko, verkoissa. Kuinka me voidaan varmistaa, että tässä ei tule mitään dominoivan aseman väärinkäyttöä. Thank you. Uh... Kiitoksia, koska lisäkysymyksiä ei ole. Puheenvuoron pyytäjä, annan nyt ensin Andreas Kubiliukselle puheenvuoron, tämän jälkeen Claudia Kemfertille. Molemmat voivat käyttää viisi minuuttia vastauksiin, olkaa hyvä. Kiitoksia. No, täällä oli useita kysymyksiä, e, jotka vähän toistivat itseään eri jäseniltä. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että olisi mietittävä, kuinka Euroopan päätösvalta ja jäsenvaltioiden mahdollisuudet voivat yhdistää Euroopan energiaunionin kehittämiseksi. Olen sitä mieltä, että se mitä itse näemme kokemuksissamme, niin sen perusteella haluaisin lisätä lisää toimivaltaa EUlle niin, että voitaisiin poistaa muutamat suurimmat, voitaisiin puretua suurimpiin infrastruktuurihankkeisiin, joilla on laajempaa alueellista merkitystä. Meidän tapauksessamme mehän olimme eristäytyneet energiasaareke ja meidän olisi saata, piti saada aikaan Puolan ja Saksan kanssa energia, sähköyhteenliitäntöjä ja kaasuliitäntöjä valtion maiden väliä läpi ja Suomeen asti. Minun käsitykseni on aivan selkeä ja yksinkertainen – tarvitaan jonkinlainen kansallinen tai paikallista isä, isänmaallisuutta tai egoismia vielä selvästi vahvasti on olemassa. Kun aloitimme tämän paketin täytäntöönpanon kaasusektorille, niin ymmärsimme, että Gazprom varmasti suuttuu. Ja halusimme lyhyellä aikavälillä – rakentaa voimalle. Ja tämä varmasti tulisi aiheuttamaan meille kärsimystä, koska Gazpromilla on monopoli ja se voi käyttää mm. valtaansa. Mehän heti ymmärsimme sen, että, että jos halutaan rakentaa kolmen valtion valtion alueellinen voimalla, siihen, kes- siihen menisi liikaa aikaa. Meillä oli kokemuksia sähkö yhteenliitännöistä. Siinä meni aika paljon aikaa päätöksentekoon esimerkiksi se, että Ruotsista tulisi sitten Liettuan ja Latvian rannikoille verkkoa. No, siinä meni aikaa ja me olemme kaikki ihmisiä, me ymmärrämme historiakin ja me ymmärsimme, että tällä me ymmärsimme sen, että alueellisen terminaalin rakentaminen edellyttäisi paljon aikaa ja siksi päätimme rakentaa omamme, koska ymmärsimme, että jos emme kykene samaan terminaalia käyntiin vuonna 2014, niin Gazprom teki elämämme vaikeaksi, että menimme eteenpäin. Nyt meillä on operatiivinen terminaali, sillä on mukavasti kapasiteettia ja se toimii ja tuo turvallisuutta koko alueelle. Mutta olisi paljon parempi, jos meillä olisi jonkinlainen väline, niin että infrastruktuurin rakentaminen alueellisesti onnistuisin, että jollakin olisi vähän enemmän valtaa, niin että voitaisiin päättää, että rakennetaanpa tämä nyt tästä kohdasta tuonne kohtaan. Äh, tässä ajattelin komission auktoriteettia. Kokemukseni mukaan ymmärrän, että joskus tarvitaan suurempia valtuuksia päätöksenteko teko tekemiseen ja sovitteluun ja tällaisten suurten hankkeiden läpivientiin. Kun nyt katson, että meillä on vieläkin suuria ongelmia sähköjärjestelmissämme niin, että päästäisiin Venäjän otteesta irti. Olemme todella geopoliittisesti hyvin haavoittuvassa asemassa edelleen. Tarvittaisiin paljon laajempaa alueellista lähestymistapaa kolmen valtian maan pitäisi sopia Puolan kanssa uudesta infrastruktuurista yhteenliitäntöjen saamiseksi. Kun katson, kuinka paljon aikaa voimme hukata näihin sisäisiin neuvotteluihin, niin niin kyllä kallistunut sen suuntaan, että komissiolla olisi enemmän valtuuksia ja sen johdolla voitaisiin rakentaa tätä infrastruktuuria, jota todella tarvitaan. operatiivista EUn e energiaunionia varten. Tämä on minun lyhyt vastaukseni useisiin kysymyksiin koskien sitä, kuinka voimme tässä mennä eteenpäin. Sitten kannata vahvasti energiaterminaaleja globaalisti tämä merkitsee tulevaisuutta. Amerikkalaiset tulevat markkinoille ja globaalisti hinnat ovat, voivat laskea. Tämä ei ole johdu ainoastaan kaasusta, joka menee putkeen pitkin. Välimerikin voisi olla turvallisempi, jos voitaisiin tällaisia terminaaleja rakentaa. Sitten kollegalleni Valchitisille voisin vastata vastata tästä kansainvälistä solidaarisuudesta. Olisi annettu paljon enemmän toimivaltuuksia komissiolle, niin elämämme helpottuu kyllä. Sitten tukiaisista fossiilille energialle. Olen yhtä mieltä siitä, että tässäkin tarvitaan vahvempaa EU-politiikkaa. Lopuksi haluaisin todeta, että olisi kehitettävä enemmän – energiaunionia niin, että saataisiin aikaan yhdenmukaisempaa sääntelyä kansallisissa valtioissa, kun sääntelemme kansallisia monopolejamme. Tästä olisi hyötyä. Meillä pitäisi olla jonkinlainen pankkiunionin kaltainen yhteinen lähestymistapa tässä. Näin ehkä olisi helpompi käsitellä näitä tuki, tukiaisia ja muita tämän tapaisia asioita. Paljon kiitoksia, Claude Kienfer. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös kysymyksistä. Koska aika on vain viitisen minuuttia näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät eh, miksi meillä on näin suuria eroja infrastruktuurissa ja investoinneissa ja, ja lukuihin. Voisin myöskin tarjoutua lähettämään teille nämä yksittäiset selvitykset, joita me olemme tehneet ja muut ovat tehneet Siis ennen kaikkea kun katsomme fossiilisien polttoaineiden saamia tukia, näemme, että hiili esimerkiksi, hiilituet, eh, niitä on Saksassakin, mutta dieselpoikkeuksia on, minusta parasta olisi tarjota teille nämä yksittäiset selvitykset. Sama koskee myöskin investointeja, jotka liittyvät siirtoverkkoihin. Meillä on erilaisia infrastruktuuritarpeita tulevaisuudessa ja on jotakin pullonkaulia joidenkin maiden välillä. Ja mitä tulee solidaarisuuteen, se on tässä hyvin tärkeää, koska solidaarisuus on asioilla myöskin on merkitystä. Jos me katsomme näitä putkijärjestelmiä kaasua varten ja kaakkoisen Euroopan maissa, niin se tarvitaan lisää tehokkuutta. Kuten sanoin, myöskin tämä virtaussuunnan muuttamisen mahdollisuus ja myöskin alueet, joille on, miksi on vaikea saada kaasua kansallisilta markkinoilta. Sitten myöskin tämä Gazprom-selvitys, olemme valmiita lähettämään senkin teille. Olemme kirjoittaneet meidän erilaiset huolenaiheemme siihen ja olemme puhuneet näistä turvallisuusvaihtoehdoista. Tässä pitäisi tarttua energiavarmuuteen, sillä jos on voimakas omistajuus – Gazpromilla ei pelkästään äh, putkijärjestelmiä, vaan myöskin kaasun varastointiin. Tarvitaan äh, myöskin paljon nesteytettyjä maakaasuterminaaleja hyvin paljon. Esimerkiksi Saksassa sellaista ei vielä ole, mutta monissa maissa. Ja on tärkeää äh, koska on olemassa riittävästi nestettyä maakaasua maailmanmarkkinoilla ja voisimme käyttää sitä, ja esimerkiksi joitakin terminaaleja vielä käytettäisiin, mutta tätä tilannetta voitaisiin muuttaa samalla vähennettäisiin sitten myös riippuvuutta venäläisestä kaasusta. Tämä on tärkeää, jotta olisi solidaarisuutta ja kunnes energiaunionista voisi olla todella tärkeä mitä tulee sitten tähän harmonisointiin? How much uh, system we do? No, harmonisoituja järjestelmiä, niin jos ajatellaan fossiilisten polttoaineiden tukea ja sitä, että tuetaan eh, yksittäisen energian käyttöjä. Totta kai kansalliset viranomaiset ovat, jotka tässä tekevät ratkaisuja, on olemassa tietty energia miksi, mutta se mitä voitaisiin yhdenmukaista voisivat olla puitteet, Eh, puitteet, jotka olisivat esimerkiksi teho, energiatehokkuuden parantamiseen, mutta myöskin yhteistavoitteet siitä, miten paljon me haluamme käyttää esimerkiksi Venäjän kaasua tulevaisuudessa. Tämä ei koske pelkästään Baltian maita, vaan tämä koskee myös eh, Kaakkois-Euroopan maita. Ne ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Jos me emme onnistu parantamaan putkijärjestelmää ja tekemään sitä tehokkaampaa, on hyvin vaikea – saada aikaan sellaisia energia tai saavuttaa sellaisia energiavarmuuden eh, standardeja kuin haluttaisiin. Mitä tulee tähän energiaunioniin, niin sillä on tärkeä rooli tulevaisuudessa, koska emme tarkoita sitä pelkästään näiden energian siirtojärjestelmien kannalta, koska näitä kaasun voitaisiin käyttää myöskin eh, uusiutuvan energian tuotantoon, voitaisiin käyttää myöskin lämmitysalueella – ja nyt meillä on siis mahdollisuus energiaunioniin, ja se mahdollisuus pitää ottaa vakavasti, pitää saada aikaan yhteiset puittoot kaikille eri asioille. Kiitos. Kiitoksia, Arvo Kenfer. Kiitoksia myös teille, herra Kuvilius, näistä hyvistä alustuksista ja esityksistä. Nyt haluaisin päättää kuulemistilaisuutemme ensimmäisen osan ja pyydän toisen paneelin puhujia tulemaan tänne puhujakorokkeelle. Kiitoksia. Meanwhile, I will... Uh, Tällä väliin kerron, mikä on seuraavan osion nimi. Puhumme nyt kotoperäisen energiantuotannon roolista energiamarkkinoista, sähkömarkkinoista uudistuvan energian osalta ja <clears throat> päästöleikkauksien markkinaulottuvuudesta. Luis Atienza on ensimmäinen puhujamme. Hän on puheenjohtaja Arco Capital Partnersissa ja mukana RED Elektra Espanja RED, joka on energian siirtojärjestelmä operaattori. Teillä on 10 minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset puheenjohtajille tästä mahdollisuudesta jakaa kanssanne muutamia pohdintoja, jotka perustuvat kokemukselleni energia-alan siirtymäkaudesta, erityisesti sähköalalla. Ensimmäinen äh, ajatus liittyy siihen, että tämän äh, siirtymäajan, tämän transition tekijät eivät tule sieltä, mitä luulimme 15-20 vuotta sitten, eli siitä, että resurssit olisivat äh, ehtymässä, vaan lähinnä primusmoottorina ovat olleet poliittiset tekijät, ilmastonmuutos ja tekninen kehitys, hiilivapaan teoli, tekniikan kehittyminen, erityisesti aurinko- ja tuulisähkö ja tietotekniikan kehitys, varastoinnin kehitys ja mittausvälineiden kehitys ovat olleet tässä toimijoina. Erityisesti ilmastonmuutospolitiikka on tuonut tiukat raamit eh, sekä tuottajien että kuluttajien toimintaan. Nämä ovat eh, tärkeimmät vektorit, eh, nämä ilmastonmuutospolitiikkaan liittyvät, jossa, jossa todella energiapolitiikka on, on tai sähköpolitiikka on energiapolitiikan merkittävin hiilen, hiilenpoistotekijä. Tällainen teknologian muutos ja lähinnä se, että tietyn tekniikan kypsyminen, kun kyseessä on tekniikka, jolla on vähäisiä mittakaavahyötyjä ja, ja sitten kulutuksen hallinnoinen tekniikan kehittyminen tulevat aiheuttamaan sen, että sähköjärjestelmän painopiste siirtyy keskitettyistä tuotannosta kuluttajan lähellä olevaan tuotantoon. Tämä merkitsee hajautusta ja demokratisoitumista energiajakelusektorilla siinä määrin, kun kuluttajat aktiivisesti osallistuvat ja he ovat samalla osittain myös energian tuottajia. Tällainen tuotannon muuttaminen ja painopisteen siirtyminen kuluttajien suuntaan merkitsee suuria haasteita ne ovat yhtäältä teknisiä ja toisaalta sääntelyyn liittyviä. Ne vaikuttavat siihen, millä tavalla nähdään energian sisämarkkinat Euroopan unionissa tai energiaunionissa. Kun ajatellaan teknisiä haasteita, ne johtuvat lähinnä siitä, kuinka voidaan hallinnoida jär- sähköjärjestelmää, jossa, jossa on suuri prosentti tällaista katkoa katkonaista tuotantoa, joka on hyvin laajasti hajautettu maantieteellisesti tuulienergiaan kohdalla esimerkiksi ja myös aurinkosähkön osalta ja myös lämmön, sähkön lämmön mikroyhteistuotannon osalta tällainen tilanne on mitä vaikutuksia tällä sitten on kysynnän tasapainolle ja järjestelmän hallinnoinnille ja, ja virtojen hallinnoinnille tuotantoalueilta kulutusalueilla alueille. Vastaukset löytyvät eh, valvontajärjestelmien kehityksestä osittain Espanjassa. Olin eh, edistämässä tällaista uudistuvien energialähdeiden valvontakeskusta, jonka kautta saataisiin lähes saatiin todella hallinnoitua eh, sähkötuotantoa tuuleen perustuen. Espanjassahan, kun ajatellaan tilanteita, jossa, jolloin eniten eh, tuulee ja vähiten tuulee, niin ero on 17 eh, 000 megawattia ja vain 1400 megawattia on yhteenliitettävyys kapasiteettia Euroopassa. On siis päästävä eteenpäin näissä valvonta- ja seurantajärjestelmissä koskien uudistuvien energialähteiden käyttäytymistä. On myös paljon edistytty teknologian alalla sen suhteen, miten koneiden avulla voidaan vaikuttaa järjestelmän vakauteen. Myös vara, varastointijärjestelmät ovat tärkeitä. Meillä on nämä pumppulaitokset konventionaalisena, konventionaalisena ja varastointijärjestelmänä ja sitten on akkuihin varastointia tai paineilmavarastointia ja muuta. Meidän on mahdollisimman paljon kehitettävää kapasiteettia, jolla voidaan vaikuttaa kysyn, kysynnän ja tarjonnan tasapainoon ja huomioitavaa järjestelmän sääntelypalvelut. On myös hyvin tärkeää, että että saadaan lisää sähkön yhteenliitäntä ja hiilivapaa energiajärjestelmä, joka on, joka on uudistuvista ja energialaisista riippuvainen, riippuu verkoista. Verkkojen avulla hallinnoidaan näitä virtoja tuotantoalueelta kulutusalueella. Tarvitaan hyvin älykkäitä verkkoja, jotta voidaan hallinnoida näitä aktiivisia kulutuksia ja hajautettua tuotantoa. Tarvitaan yhteenliitäntöjä maiden välille, jotta niiden avulla ei ainoastaan saada parannettua koko kokonaisuuden taloudellista tuottavuutta, vaan myös voitaisiin tehostaa teknistä tehokkuutta järjestelmässä mahdollistaen sen, että, että laajin parhaiten yhteenliitetty sähköjärjestelmä kompensoisi eri alueiden uudistuvien energialähteiden tuotannon vaihtelut. Sitten haluaisin puhua vielä vaikutuksista sääntelyalalle. 90-luvulla suunnittelimme sähkömarkkinamallin, jossa oli aivan erilainen energiamiksi kuin mi, mitä nyt olemme kehittelemässä. Ja erityisesti hyvin erilainen siitä, mitä kohti ollaan menossa. Tuolla, tällainen suunnitelma laadittiin aikana, jolla ei ollut mitään huolta energia toimituksista, eikä ollut olemassa ilmastonmuutospolitiikkaa. Tämä maakaasu ja hiili olivat tämä energiat, niissä oli alhaisemmat kiinteät kustannukset ja korkeat vaihtuvat kustannukset. Kun siitä tuli mukaan vähähiilinen teknologia ja ilmastonmuutos, kustannukset, niissä on hyvin korkeat kiinteiskustannukset ja vähäiset vaihtelevat kustannukset. Tämä merkitsee, että lyhyen aikavälin taloudelliset signaalit, joita markkinat tuottavat, ovat hyvin riittämättömiä, joten sillä voitaisiin varmistaa kiinteiden kustannusten korvaus. Tässä mielessä ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikka on, on suunniteltu epäjohdonmukaisesti ajatellen energian markkinamalleja, joita suurimmassa osassa maita on läsnä markkinamalli ei ole pystynyt sopeutumaan niin, että se tuottaisi pitkän aikavälin signaaleja, että voitaisiin varmistaa riittävät investoinnit tähän energia-alan kauden toteuttamiseen niin, että saataisiin aikaan myöskin investoinnit konventionaaliseen tai muuhun muuhun energiantuotantoon, niin jota järjestelmä tarvitsee, pystytykseen kompensoimaan uudistavien energialähteiden vaihtelut. Järjestelmän, taka tästä tuloksena on se, että meillä on epätoimiva järjestelmä, joka ei tuota riittävä signaalia investointeja varten. Ne maat, joissa on vaikeimmat taloudelliset tilanteet, joissa eniten kiviä kengässä ikään kuin, niin kuin espanjaksi sanottaisiin, niin siellä, siellä on vähiten kapasiteettimarginaalia, eikä se myöskään toimi, markkinat eivät toimi lyhyellä aikavälillä, koska ne ovat hyvin vääristyneitä johtuen uudistuvasta energiasta, jolla ei ole mitään vaihtelevia kustannuksia, jonka kohdalla investointiin, investointikustannusten tulee tukea sen kautta. Kaiken kaikkiaan energiasektori on kriisissä, eikä ongelma ratkaise, rat, ei sitä voida ratkaista ennen kuin pääsemme eteenpäin Euroopan energiapolitiikan yhdentämisen alalla. Minun mielestäni se edellyttää sitä, että meillä olisi energiamarkkinat ja kapasiteettimarkkinat, jossa yhdentämisen taso tai ainakin harmonisoinnin taso olisi paljon korkeampi Euroopan tasolla. Se edellyttää yhteenliitäntöjä jo paljon suuremmassa määrässä kuin mitä tähän mennessä viime vuosina on saatu aikaan ja se edellyttää myös päästökaupalta merkittävämpää roolia, mutta minun mielestäni sen kautta ei koskaan saada aikaan riittäviä signaaleja ja riittävää vakautta tuohon signaaliin niin, että voitaisiin varmistaa riittävät investoinnit energialan siirtymiin. Lisäksi tarvitsemme sääntelypuitteet, joiden kautta voidaan hallinnoida energiamallin hajauttamista. Tämä merkitsee sitä, että olisi tarkasteltava uudelleen jakeluverkostojen palkintojärjestelmät, koska tarvitaan älykkäitä verkostoja, jotta voidaan hallinnoida aktiivista kysyntää ja hajautettua tuotantoa, että se on tarpeen myös, että voidaan asianmukaisesti kompensoida tuottajakuluttajia ja pidettävä huoli siitä, ettei tämän tyyppisestä mallista kannustimia pureta. Kiitoksia. you very, very much, Mr. Äh, paljon, paljon kiitoksia. Luisa Tiensiä, että olette sellaisikin äh, äh, liikemies. En ole koskaan kuullut bisneselämän edustajana näin sähköistävää energista puhetta pitämään. Teidänhän pitäisi siirtyä politiikkaan. Seuraava puhuja on Kari Hietanen. Hän on Wärtsilän varajohtaja ja Euroopan moottorikäyttöisen voimalaitosten valmistajien eurooppalaisen yhteistyöjärjestön EUGINen puheenjohtaja. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Sorry. Mr. Chairman, members of your Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia kutsusta. Esityksessäni tulen keskittymään äh, sähkömarkkinasuunnittelun ja jouston rooliin näillä markkinoilla. Tulen käyttämään Wärtsilän kokemuksia hyväkseni. Wärtsilä äh, tuottaa voimalaitoksen. Me olemme eurooppalainen yritys ja meillä on kokemusta ympäri maailman. Olen äh, valmistellut muutamia dioja, jos me tarkastelemme voimajärjestelmien kehitystä, on selvää, että suuri muutos on käynnissä. Ympäristöön, jossa energiakenttä on jakaantuminen menneisyydessä, tyypillinen voimalaitos oli suuri, keskittynyt ja reagoi hitaasti. Tämä ei ollut suuri ongelma, sillä taakka oli helposti ennustettavissa – sähkökauppa perustui pitkän aikavälin sopimuksiin ja maantieteellisten alueiden välillä oli vähän integraatiota. Luonnollisesti tästä tilanteesta maailma on muuttunut paljon. Tällä hetkellä meillä on paljon uutta keskivälin kapasiteettia, erityisesti äh, tuulivoimaa, Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa <clears throat> vaihtelu on hyvin suurta. Mitä tarkoittaa sitä, että voimalaitoksen täytyy sopeuttaa tuotantoaan. Se toimii lyhyempiä aikoja ja toimintajaksot ovat lyhyempiä. Tämä johtaa lyhyen aikavälin energiakauppaan ja luonnollisesti läheisempään integraatioon. Jos tarkastelemme voimalaitos-osiota, se on muuttunut nopeammin kuin markkinoiden suunnittelu. Hyvin paljon, meillä on enemmän kuin ennen vaihtelevaa kapasiteettia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kasvattaa joustavuutta. Mitä joustavuudella sitten tarkoitetaan? ennen riitti, että voimalaatos käynnistyi muutaman tunnin tai päivän aikana ja alkoi tuottaa energiaa tässä nykyisessä toimintaympäristössä tällainen aikavälin liian hidas. Meidän täytyy siirtyä järjestelmään, jossa voimalaitos käynnistyy muutamassa hetkessä tai minuutissa. Me tarvitsemme voimalaitoksia jotka voivat kasvattaa tuotantoa nopeasti hyvin paljon, jotka voivat vähentää tuotantoa nopeasti huomattavasti, mutta myöskin voimalaitoksia, jotka voivat pysäyttää äh, tuotantonsa nopeasti. Esimerkiksi tuotannon keskeyttäminen on äärimmäisen tärkeää, että voimme käyttää mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa järjestelmässämme. Eli kapasiteettivaatimukset järjestelmässä muuttuvat ja joustovaatimus ja se vaatimus, että kapasiteetti on joustavaa, muuttuu yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. On äärimmäisen tärkeää, että tämä toteutuu ajatellen järjestelmän tehokkuutta, päästöjä ja myöskin energian tuotantovarmuutta. Voidaan myös miettiä kuinka tätä joustoa tuotetaan. Tässä on erilaisia ratkaisuja. Sähkön tuotanto luonnollisesti on yksi alue, mutta myöskin linkit ovat hyvin tärkeässä roolissa. Kysyntän vastaaminen tarkoittaa sitä, että kysynnän sopeuttamisella on yhä kasvava rooli. tämän myöskin tärkeä. Sitten varastointi. Varastointia käytetään pumppuvoimalaitoksissa, jossa vettä pumpataan säiliöihin. Ja akkuteknologia on jotakin, mikä saattaa olla tulevaisuuden ratkaisu. Joka tapauksessa voidaan todeta, että kaikki jouston lähteet ovat tarpeen. Käytännössä me voimme olettaa, ja olla lähestulkoon varmoja siitä, että monena tulevina vuosina energian tuotanto on kaikkein tärkein jouston lähde, selkeästikin tärkein jouston lähde, mutta jos me ajattelemme markkinoiden suunnittelua, on tärkeää, että markkinasuunnittelu takaa tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille sellaiselle teknologialle, joka on käytettävissä näillä markkinoilla. Kansainvälinen energia Virasto julkaisi viime vuonna raportin, jossa se vertaili kuluja liittyen eri jouston lähteisiin ja kansainvälisen energiaviraston raportin johtopäätös oli se, että voimalaitosten tarjoama jousto oli kaikkein edullisinta joustoa. Ongelmana on, että tämän hetken markkinoilla investointi merkkejä ei ole, ei investointeja eikä bisnesmalleja. Mikä sitten voisi olla ratkaisu? Kuinka me voimme houkutella tarvittavia investointeja joustoon? Tämä ei ole kysymys, joka koskee vain eurooppalaisia voimajärjestelmiä. Monet muutkin voimajärjestelmät käyttävät monia uudistuvia energianlähteitä kohtavat saman tilanteen. Tässä voin ottaa esimerkkejä. ERCOT on verkosto Yhdysvalloissa, se kattaa Teksasin. Ja Teksasissa on kaikkein eniten tuulivoimakapasiteettia koko Yhdysvaltain alueella. Heillä on 11 000 gigawattia vuonna 2012 ollut kapasiteetti ja se on lähestulkoon kaksinkertaistumassa vuoteen 2017 mennessä. Heillä on samantyyppinen ongelma. Markkinat eivät äh, luo viestejä, jotka rohkaisivat investointeihin ja syntyi riski sähkökatkoksista ja kapasiteettiongelmista. Monia tutkimuksia paikallisesti toteutettiin, jotta voitaisiin arvioida se, mikä olisi paras ratkaisu, ja heidän johtopäätöksensä oli se, että he eivät turvautuisi erilaisiin kapasiteettimekanismeihin, koska ne olivat kuluttajille liian kalliita. He päättivät parantaa ja kehittää pidemmälle energiamarkkinoita. Tässä suurimmat edistysaskeleet olivat se, että taattiin, että energian tukkohinnat olivat kilpailukykyistä, ottaen huomioon uusiutuvan energian lähteet ja jouston tarjoaman lisäarvon. Tilanne tällä hetkellä on se, että heillä on noin kahdeksan gigawatin uusia projekteja tuloillaan. Ne on julkis ovat julkisrahoitteisia projekteja ja myöskin äh, kaasuun perustuvia projekteja ja myöskin äh, kysyntään varman vastauksen takavia projekteja on kehitteillä. <clears throat> Tämä on esimerkki siitä, minkä tyyppisiä toimia markkinoilla voidaan tehdä ja minkälaisia investointi viestejä voidaan saada aikaan parantamalla toimintaa. Saman tyyppisiä keskusteluja on ollut jo vireillä täällä Euroopassa, kun tarkastelemme muiden alueiden kokemuksia, myöskin Ergotissa. Kaikkein tärkeintä on se, että varmistetaan, että kaikki markkinat toimijat kantavat tasapuolisen vastuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos tuulivoiman tuottaja ei voi taata sitä, mitä on luvannut ja aiheuttaa markkinahäiriön, tällä on kulunsa ja markkinatoimijan pitäisi kantaa nämä kulut eikä kuluttajien. Ja tämä pitäisi tehdä täysin kustannuksiin perustuen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupan tulisi olla lyhyt, jännitteisempää hinnat, muuttuvat volatiilisemmiksi, vaihtelemmaksi. Eivät kuluttajahinnat, mutta nämä ovat merkkejä siitä, mikä tilanne on markkinoilla. tämän koko markkinoiden suunnitteluiden, suunnittelun kulmakivi Tämä ei vaikuta kokonaiskuluun, sillä järjestelmän tehokkuus kasvaa. Yhteenveto näistä kokemuksista lähtien on se, että energiamarkkinoita voidaan kehittää niin, että investointiviestejä syntyy, jotta voimme varmistaa sen, että energia tulee kilpailukykyisempi, että energian toimitusvarmuus on taattu ja että vastuullisuus on taattu. Jousto on jotakin, mikä tukee kaikkia näistä kolmesta tavoitteesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, Kari Hietanen. nyt, kun äsken viittasin Luisa Tiensan dynaamisen puheenvuoron, hän myönsi, että on ollut politiikassa mukana kabineteissa jokin aika sitten. Nyt haluaisin pyytää Sivat Zumenia, joka on De Vinvugelin puheenjohtaja ja edustaa Rescope Eurooppaa. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin arvan, että olette kaikki Euroopan unionin kansalaisia ja olette tekemisissä energian muutoksen alueella. Minun nimeni on Sylvia Zoma. Minä olen Euroopan kansalaisryhmien ja osuuskuntien liiton jäsen, joka on vastaa uusiutuvasta energiasta Alankomaissa. Olen osuuskunnassa, jossa on 3000 jäsentä. Minä puhun teille tänään energia siirtymästä kohti energiademokratiaa ja miten sisämarkkinat voivat osaltaan edistää kansalaisten osallistumista energiamarkkinoille. Ensinnäkin selän teille, mikä RESCOP on. On siis lyhennys, joka on uusiutuvien energialähteiden osuuskunta. Pohjimmiltaan kysymys on kansalaisryhmästä, joka tekee yhteistyötä energian muutoksen osalta joko tuotannossa, myynnissä, esimerkiksi aurinkopaneelien myynnissä, tarjomalla palveluita, omistamalla verkon. Kaikki nämä asiat ovat ne, jotka tähän liittyvät. Kysymys oli pelkästään välttämättä osuuskunnista puhtaasti juridisessa mielessä, vaan kysymys on kansalaiset, jotka työskentelevät yhdessä tämän energiamuutoksen parissa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Minulla on ollut etuoikeus tutustua asioihin, matkustaa ympäri Eurooppaan, tutustua tilanteeseen kansallisten verkosten kautta ja olemme havainneet, että on yli 2300 energiaosuuskuntaa kautta Euroopan, jotka harjoittavat yhteistyötä ja jotka ovat muuttumassa taloudelliseksi toimijaksi ja yksiköksi energiamarkkinoilla. Jos katsoo kaikkia näitä osuuskuntia ja kansalaisryhmiä, jotka toimivat yhdessä, niillä on moni asia yhteinen. Ne kaikki nämä ryhmät ovat käynnistyneet kansalaisten ryhmin, jotka ovat istuneet vaikkapa keittiön pöydän ääressä – tai vaikkapa jossakin koulun tai jonkin muun yhteisen, jossakin muussa yhteisessä tilassa. Ja he totesivat, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta valvoa tilannetta, oli kaikenlaisia kriisejä. Eivätkä nämä kriisit olleet heidän syytään. Oli rahoituskriisi, jolle he eivät voineet yhtään mitään. Oli energiakriisi, jolle he eivät myöskään voineet mitään. Oli elintarvikekriisi ole voitu myöskään yhtään miten, joten nämä kansalaiset halusivat osallistua energiamarkkinoille ja sanovat, että heidän täytyy muuttaa taloudellisiksi yksiköiksi, jotka valvovat energiamarkkinoita. Ja he asettuvat yhteen ja sanovat, että jos haluavat uusia yrityksiä, he voivat toimia energiamarkkinoilla. Miltä nämä sitten näyttävät? Kautta Euroopan, siis nämä ihmiset kokoontuvat ja pohjimmiltaan he kirjasivat seitsemän periaatetta, jotka 1844 myöskin taloudellisen kriisin aikana, teollisen kriisin aikana, jolloin kansalaiset olivat riiston kohteina. Ja nämä kansalaiset osasivat myös ottaa valvontaansa osan markkinoista. Tärkeitä periaatteita ovat avoin vapaaehtoinen jäsenyys, he kokoontuivat ja sanoivat, että jos me luomme yrityksen, sen ei pitäisi olla mitenkään poissulkeva, minkään pienen ryhmän. Kaikkien pitäisi voida osallistua tähän. Ne kirjasevat sääntöihin, että kuka tahansa heidän yhteisössään voi osallistua tämän yrityksen toimintaan, jonka he loivat. Toinen asia oli, että ei pitäisi olla mitään merkitystä sillä, miten paljon rahaa investoi tähän yritykseen – he organisoivat itsensä periaatteella yksi mies, yksi ääne, eli demokraattinen hallinto oli hyvin tärkeää. Ja kaikki keskittyvät yhteisöön, ei pelkästään kilowattitunteihin, joita tuotettiin, siis ei pelkästään tuottoon omalle pääomalle. Tuotto oli rajallista ja kaikki muu palaa takaisin yhteisölle. Miten kansalaiset sitten osallistuvat näihin markkinoihin? Joko heillä on tällaisia kollektiivisia osuuskuntia, kuten kerroin, tai sitten he osallistuvat tähän yksilöinä omissa taloissa. He laittavat vaikkapa aurinkopaneeleita tai luovat, käyttävät pieniä tuuliturbiineja tai jollakin on jopa pieniä tällaisia vesiturbiineja. Olemme edes nähdä, että kun kansalaiset haluavat osallistua, niin he maksavat siis joka tapauksessa. Kansalaiset tekin täällä maksavat tästä muutoksesta energian alueella kuluttajina, veronmaksajina – verkon käyttäjinä maksatte verkosta, käytöstä, muutoksista, joita verkossa tapahtuu, tai säästäjinä, olette säästäneet pankkiin, kaikki nämä investoinnit tehdään käyttäen pankkeja tai eläkerahastoja. Kysymys on siis kansalaisten rahasta. Ja kansalaiset voivat sanoa, että aurinko ja tuuli ja luonnon ovat luonnehtijoita, jotka pitäisi olla yhteisiä, niin pitäisi olla julkisia, eikä niitä pitäisi yksityistää. Kaikkien kansalaisten tulisi voida käyttää näitä resursseja saadakseen voittoa ja voidakseen käyttää niitä energian tuottamisessa. Me olemme siis sitä mieltä, että meillä on eettinen ja tasavertainen oikeus vaatia omaa asemamme energiamarkkinoilla. Olemme olleet siis iloisia, kun syntyi näkemys energiaunionista, jossa todettiin, että kansalaiset ovat sen ytimessä ja että kansalaiset voivat ottaa haltuunsa omistajuuden, mitä tulee tähän muutokseen energian alueella. Ja tämä on se, mitä me halusimme kuulla. Olemme voineet nähdä viime vuosina energiamarkkinoilla tilanteen, jossa aiemmin keskityttiin keskittyyn tuotantoon ja oli keskittyviä yrityksiä, sen enemmän 2500 yritystä, jotka kuitenkin sitten onnistuvat toimimaan pioneereina säännillä markkinoilla, jossa olivat hallitsevassa asemassa tällaiset keskitetyt toimijat. Me puhumme kansalaisten kanssa tästä muutoksesta. He näkevät, missä he kansalaiset nähdään useimmiten kuluttajana, mutta me näemme kansalaiset, me puhumme kansalaisista aktiivisina toimijoina. Ja minä sanoisin, että he pohjimmiltaan toimivat koko energiajärjestelmässä, koko arvotuotantoketjun kautta, joko tuottajina tai verkkoon syöttäjien verkon kautta virtaa, virtaa ottavina myöskin kuluttavat tätä energiaa. Siis koko ketjussa he ovat mukana. Ja meillä on kansalaisten energiaosuuskuntia, ja kun kansalaiset omistavat verkostoja. He myöskin ovat lomassa IT-yrityksiä, joiden kautta he pyrkivät parantamaan verkojen käyttöä, tekemään siitä tehokkaampaa ja niin edelleen. Kysymys ei ole siis siitä, että nämä kansalaiset ovat todella pelkästään kuluttajia, he ovat aktiivisia toimijoita näillä markkinoilla. Sitten näistä verkkotoimijoista. Useimmat verkot, niillä on aina monopoliasema kansalaiset maksavat näistä ja meistä tuntuu siltä, että kansalaiset joko julkisten tahojen kautta, kuten paikallishallinnon kautta tai konsulskuntien kautta, heidän tulisi omistaa verkot ja heidän pitäisi yhdistää kansalaiset ja omistajat, koska intressit ovat yhteisiä. Mitä, mikä ei siis toimi kansalaisten kannalta? Useimmiten kysymys on byrokratiasta ja mutkikkuudesta. Jos muutetaan lakeja, ja jos sitä tehdään silloin kovin byrokraattisia, silloin säädösten muuttaminen on paljon vaikeampi asia, kun on kysymys pienistä yriöistä, joka on organisoitu demokraattisesti paikallisella tasolla verrattuna suuren energiayritykseen, jolla on suuri oikeudellinen osasto ja joka käsittelee samaan aikaan tuhatta eri hanketta joten byrokratia ja mutkikkuus tekee vaikeaksi pienten yksiköiden kasvaa ja ottaa osuutensa energiamarkkinoilta. Toinen asia on, että heti kun Euroopan unioni alkaa tuen keskitytasolle, kuten esimerkiksi alkaa tukea ydinvoimaa, myös maissa, joissa nämä demokraattiset organisaatiot eivät ole niin vakiintuneita, silloin ei siirrytä kohti tällaista hajautettua demokraattista energiajärjestelmää, vaan keskitettyä energiajärjestelmää. Se vähentää kansalaisten valtaa Euroopan unionissa. Mitä me ehdottaisimme ja mitä minä haluaisin, mihin minä haluaisin lopettaa, on se, että jos halutaan mennä eteenpäin, jos halutaan saattaa kansalaiset meidät eh, energian markkinoilla tärkeiksi toimijoiksi. On tarvetta rohkaista meitä, mahdollistaa heidät kuluttaa ja tuottamaan, mutta ennen kaikkea, että tullaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet näille yhteisöille eh, älykkäällä kilpailuttamisella ja kansallisessa ja paikallisessa politiikassa – Tämähän on se, mistä Euroopan unissa on kysymys eurooppalaisissa markkinoissa. Jos me puhumme yhtäläisistä mahdollisuuksista, emme puhu välttämättä yhtäläisestä kohtelusta. Me puhumme siitä, että ihmiset eivät ole tasavertaisia, heitä kohdellaan eri tavoin ja säädöksiä luodaan eri tavoin. Mutta tärkeää on, että kaikilla olisi yhtäläinen pääsy markkinoille – joten säädöksiä pitäisi muuttaa niin, että kansalaiset voivat aktiivisesti osallistua seuraavien 30-100 vuoden aikana Euroopan energiamarkkinoihin. Kiitos. Paljon kiitoksia, Eduard Suma. Nyt me pääsemme kysymys- ja vastauskierrokseen. Minä en nyt esitä ESR-ryhmän nimissä kysymystä vaikka minun onkin tarkoitus äh, täällä tuurata esittelijä, olette varmaankin kuulleet minun ääntäni tarpeeksi, joten pyytäisin edustaja Nikaa esittämään ensimmäisen kysymyksen SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä ovat olleet erittäin kiinnostavia esityksiä. Meidän on tällä tehtävä päätöksiä, siksi haluaisin esittää teille täsmällisiä kysymyksiä. Jotkut sanovat, että yli 30 prosenttia yhden maan energiasekoituksesta yhdestä lähteestä olisi vaarallinen tilanne. Mikä teidän kantanne on? Doi. Non dovere energie Esitän kysymyksen herra Atientsalle, kun hän keskittyy niihin teknisiin kysymyksiin. Sitten toinen asia. En ymmärtänyt täysin erästä asiaa, enkä usko mihinkään ihme ratkaisuin, hui, mutta sanottiin näistä yhteenliitettävyysprosenteista, sanottiin, että 10 prosenttia on jo nyt kunnianhimoinen tavoite, mutta ne loput 90 prosenttiakin pitää jostain löytää. Ongelma saadaan ratkaistua vain 10 prosenttisesti siis. Sitten toinen kysymys. Nämä uudistuvien energialähteiden tukiaiset. Jotkut sanovat, että sillä on markkinoita vääristäviä vaikutuksia ja se johtaa polkuvientihintoihin. Näin on tapahtunut omassa maassakin Romaniassa. Sitten vielä kolmas asia varastoinnista. Varastoinnista puhutaan paljon, mutta käsittääkseni varastointi on pitkä aikaista, ehkä 30 vuottakin kestävää Hietanen puhui varastoinnista. Millaisia vaihtoehtoja meillä on? Millaisia näkymiä meillä on? Minun käsittääkseni tämä hydraulinen pumppaus varastointi voi taata vain 50 prosenttia energiasta ja loput 50 prosenttia parhaissakin tapauksessa menetetään. Sitten näistä akkuvarastoinnista ja paineilmavarastoinnista nämä vaihtoehdot onnistuisivat ehkä vuonna 2030, 2050 tai 2100. Mikähän olisi realistinen aikaikkuna tässä? En tiedä, mahdanko ymmärtää aivan oikein, mutta yöllähän ei ole aurinkoenergian tuotantoa. Miten tässä tapauksessa sähkö tuotanto on siis korvattava konventionaalisilla lähteillä. Onko totta, että jokaista ener- uudistuvilla energialähteillä tuotettua megawattituntoa varten on tuotettava myös kon- konventionaalisia lähteitä, jotta varmistetaan toimitusvarmuus kuluttajille? Anteeksi, kun puhuin pitkään, mutta nämä ovat kysymyksiä, jotka tulevat useilta kollegoilta, jotka eivät päässeet paikalle tänään. On todella tärkeää saada nämä tiedot. Kiitoksia. Uh, now Mr. Ryby for EPP. Nyt EPP-ryhmän puolesta edustaja Ryby. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on ratkaisevan tärkeää, että pohdimme sitä, miten lyhyellä aikavälillä, pitkällä aikavälillä voimme saada politiikkamme järjestykseen. Ja tämähän oli tämä kysymys tänään, yksityinen taho vai valtio. Minusta ei ratkaiseva ole se, kenelle tämä kuuluu, koska kaikkiaan haluat tietysti maksimaalisen tuoton – toinen vaan sitten toimii omalla alueella, alueella ja toinen taas omalla, mutta tärkeää, että on kilpailua. Tärkein periaate on se, että energiamarkkinoilla on kilpailua, ja tässä on eri tasoja, joilla kilpailua tarvitaan. Fossiilisilla, fossiilisilla polttoainealueilla kilpailu on vakiintunut ja uusiutuvien energialähteen alueillekin kilpailu on hyvin tunkeutunut – ja uusiutuvaa on se, että tämä muuttuvat kustannukset uusiutuvissa ovat lähes nolla, koska kun on tuulta, on aurinkoa ja on vettä, silloin vaihtuvat kustannukset menevät kohti nollaa. Sen sijaan fossiilisten polttoaineen osalta olemme riippuvaisia öljyn hinnasta 150-50. Kaikki tämä on koettu viime aikoina, joten vaihtelu, sitä on kovasti tällä alueella. Siis myöskin fossiilisten polttoaineiden alueella. Ja siksi on kysymys myös siitä, miten voidaan suuret järjestelmät, tämä on minun kysymykseni, miten suuret, tämä vakaa tuotanto, joka on tärkeä teollisuudelle, energiaintensiiviselle teollisuudelle, joka on se arvoa tuottava ketju, josta Eurooppa elää. Sitten on economy of scale ja sitten tuotantovarmuus, joka koskee sitten pieniä yrityksiä. Miten, uskotteko, että voimme saada aikaan kilpailua tuotantovarmuuden osalta, joka koskee yksiköitä ja voitaisiin saada riittäviä investointeja siihen, ja sitten toisaalta, että saadaan sellaista toimintaa ja tuotantoa, joka takaa vakauden ja, ja kestävät hinnat, vakaat hinnat teollisuuden kannalta. Ja sitten mitä tulee hintoihin, Komissio ilmoitti, anteeksi, meillä on pitkät lupa-ajat Euroopassa, tulkki korjaa 11 vuotta. Nyt Junckerin komissio saa puhuttu siitä, että tämä annettaisiin kolmeen vuoteen. Oletteko voineet todeta, että todella olisi hankkeita, mutta se toteuttaa kolmella vuodella, niin tätä myöskin tuottoa tälle investoinnille ja syntyisi uusia työpaikkoja. Onko sellaisia alueita, joista vielä oli ilmoitettu, mutta jotka tulevaisuudessa voisivat nousta esille, jotta tämä suunnitelma mahdollisimman pikaisesti ja tehokkaasti voidaan toteuttaa. Uh, e kiitoksia. Seuraavaksi FDD-ryhmästä edustaja Tamburan, olkaa hyvä. Mr. Kelly. E- edustaja Kelly ensin, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Äh, nyt seuran edustaja Rubin ja kollegani. Paljon kiitoksia näistä puheenvuorosta. Ähm, ensimmäisessä puheenvuorossa korostettiin investointiongelmaa ja sitä, kuinka investointiluottamusta saadaan aikaan sitä kohtaa, mitä me teemme. Junckerin suunnitelman tarkoitus on luoda juuri tällaista luottamusta, ei vain energia-alaan, vaan kaikilla sektoreilla. Uskotteko, että se, mitä ehdotetaan, on toteutuskelpoista ja käytännönläheistä. Ja ellei näin ole, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voisimme luoda sellaisen ympäristön, jossa investoijat tulevat mukaan, erityisesti eh, liittyen energia-alaan. Olipa tämä sitten uudistuva energia tai muita energian ulottuvuuksia. Sitten toinen kysymys toiselle puhujalle. <clears throat> Te eh, puhuitte eh, osuuskunnista ja niin edespäin. Tämä on ylhäältä alas aloite. Eräät johtohenkilöt ovat yhteydessä ehdottaneet tämän tyyppistä toimintaa. Minulla on kysymys, sille minun omassa maassani Irlannissa hiljattain tietynlaista vastahakoisuutta on ollut ilmassa, kun ehkäpä siksi, että pelkoa on lietsu tai, tai tietoa ei ole saatavilla. Haluttomuutta on ollut tuulivoiman suhteen ja niin edespäin. Ovatko osuuskunnat törmänneet tämän tyyppisiin yhteisön vastustusreaktioihin ja kuinka he ovat päässeet sitä yli ja minkälaisia mahdollisuuksia näillä osuuskunnilla niiden toimintahan olisi hyvin perusteltua ympäri Euroopan unionin mahdollisuuksien niin toimia. Kiitoksia edustaja Kelly. Enempää kysymyksiä ei ole, joten antaisin nyt mahdollisuuden molemmille puhujille vastakysymyksiin. Ähm, kaikille puhujille mahdollisuuden vastakysymyksiin. Aluksi Luisa Tiensa, olkaa hyvä. Primera pregunta sobre... Ensimmäinen kysymys, kun kysytään, mikä on sellainen sähkö, järjestelmän raja, tai uudistuvista energiasta voi tulla. Tähän ei ole yhtä vastausta, se riippuu millainen sekoitus on, millainen yhteenliitettävyys taso on, millaisia jär... varastointijärjestelmiä on käytössä kampanjansa tällä hetkellä meillä on tuulivoimaa, josta saadaan 20 prosenttia äh, kaikesta äh, uudistuvista lähteistä joinakin vuoden hetkinä jopa 70 prosenttia sillä hetkellä pyydetystä energiasta tulee tuulesta. Meillä on uudistuvat energialähteet, jos otetaan mukaan vesivoima, niin uudistuvien lähteiden kautta päästä melkein 50 prosenttiin, ainakin yli 40 prosentin. Joten mitään yhtä vastausta tähän ei ole, vaan kysymys on siitä, että varmistetaan se, että järjestelmällä on riittävät välineet, mm, käyttökapasiteetin osalta, niin että meillä on laajemmat yhteen liitettävyydet ja voidaan kompensoida – uudistuvien lähteiden puutteet, eihän ole sama, että meillä on 100 megawattia ja, ja sitten tulee lisää yhteenliitettävien kautta. Ei se ole sama kuin jos olisi 10 000. Eurooppalaisten yhteenliitäntöjen kautta saadaan erittäin hyvä tällainen puskuri. Ja sieltä saadaan tarvittaessa lisäenergiaa ja voidaan sinne sitten ylimääräistä lähettää yhteenliitännän tasosta. Olisihan ihastuttava, niin jos Espanjassa päästäisiin 10 prosentin tällä hetkellä. Olemme kolmessa prosentissa. Kahden, kolmen kuukauden sisällä päästäisiin 5 prosentin Olin mukana rakentamassa tätä yhteenliitettävyyttä, joka nyt kohta otetaan käyttöön. Tämä esimerkki siitä, kuinka Euroopan unionin yhdentyminen on ollut hyvin myönteinen asia yhteenliitäntöjen edistämiseksi, koska tämä on ensimmäinen, ensimmäinen yhteenliitäntö, joka ra- rakennetaan vuonna 1981 jälkeen. Yhtään linkkiä Ranskaan ei ole tehty tuon päivämäärän jälkeen ennen tätä päivää. Ja tässä on ollut Euroopan unionin ansio, Euroopan unionin rahoitusta myös ja poliittista potkua saatu Euroopasta – mutta uskon, että olisi mentävä vielä pidemmälle, olisi vahvistettava kapasiteettia saada aikaan Euroopan yleisen edun mukaisia hankkeita. Todella uskon, että tämä tukijärjestelmä ja uudistavien energialähteiden tukeminen kyllä vääristää eurooppalaisia markkinoita. Se on aivan selvä asia. Se vääristää virtoja joissakin maissa ja teknisesti se vääristää koko järjestelmän toimintaa, mutta taloudellisessa mielessä tietenkin se vääristää kaikkien ympäröivien markkinoiden taloudellisia signaaleja, koska tämä on muuttuvilta kustannuksiltaan 0 prosentin ala ja se on kehittynyt sen takia, että siellä on ollut näitä syöttötariffeja tai muita kustannusten takaisinperimisjärjestelmiä. tärkeää että eurooppalaista järjestelmää uudistavien energialähteiden kannalta kehitetään. Tämä liittyy siihen, että tarkastellaan uudelleen, millä tavalla uudistamme kilpailukykyä Euroopassa. Ilmastonmuutospolitiikka, niin kuin kaikki energiapolitiikka, käsittelee valtion puuttumista asian interventionimissa. On pohdittava, mitä malleja halutaan käyttää liittyen turvallisuusnäkökohtiin tai ilmastonmuutosnäkökohtiin. Nyt olisi katsottava, kuinka nämä poliittiset päätökset nivelletään sellaisten markkinoiden käyttöön, joiden tavoitteena on tehokkaampi toiminta, jotta tehtäisiin ne päätökset, jotka poliittisesti ovat te- on tehtävä. Tällaista pohdintaa on Euroopan tasolla harjoitettava. Kuinka varmistamme sen, että markkinat lähettävät pitkän aikavälin signaalit, jotka ovat riittäviä kannustaakseen tarvittaviin investointeihin verkkojen kehityksessä ja uudistuvien energialähteiden kehityksessä? Kuinka voidaan varmistaa se, että lyhyellä aikavälillä markkinaisignaalit optimoivat olemassa olevan, olevan tilanteen ja että se toimii asianmukaisesti kilpailun osalta? kuinka voimme riittävästi harmonisoida niistä tulee yhä tärkeämpiä sähkömarkkinoilla uusiutuvien energialähteiden myötä joustavuusmekanismit sääntelyn puolella ja, ja muissa, eikö se ole tärkeää, että aikani on loppu. Now the next speaker is uh, Mr. Karl Hietanen, five minutes. Seuraavaksi Karl Hietanen, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja. Liittyen ensimmäiseen kysymykseen, jos 30 prosenttia, onko 30 prosentin uusiutuvan energian taso vaarallinen? Olemme uskoaksemme nähneet, että kun uudistuvan energian osuus kasvaa tietylle tasolle, tämä asettaa paineita loppujärjestelmää kohtaan. 20-30 prosenttia tyypillisesti alkaa olla tasa taso, jolla uudistuvien energialähteiden osuus on jo niin suuri, että vaihteluväli on valtavaa ja tämä aiheuttaa ongelmia nykymuotoisissa voimalaitoksissa. Nykymuotoiset laitokset eivät ole suunniteltuja sitä ajatellen, että niiden tulisi olla joustavia, mikä on tarpeen. Tämä ongelma meillä on. Nopeus on valttia näissä tilanteissa, joissa vaihtelua esiintyy ja herääkin kysymys, kun on tietty määrä uudistuvaa energiajärjestelmässä, minkälaisia viestejä lähetetään, jotta investointeja saataisiin energiaan, uudistuvan energian. Eli näin tapahdu, järjestelmä sisältää riskejä. En sinänsä näe tässä ongelmaa, mutta investointien tahti on tyypillisesti ollut kaikissa järjestelmissä, uusissa järjestelmissä ongelma, sillä järjestelmät pohjautuvat vanhaan malliin. <clears throat> Vanha ää, malli perustuu toisen tyyppisiin voimalaitoksiin, joissa ää, tuettujen kilowattien määrä oli maksun perusta. ää, Eli koko toimintaympäristö on muuttumassa. Sitten kysymys liittyen yksityiseen ja julkiseen sektoriin ja kilpailuun. Minun kantani on se, että meidän varmastikin pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisuja kilpailun kautta, yksityisen investoinnin kautta. Mielestäni on tärkeää, että politiikka on johdonmukaista ja että se vaikuttaa sekaantuu markkinoihin mahdollisimman vähän. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että jos meillä on arvio, joka perustuu ennakoituun hintapiikkiin, tämä on hyvä asia, sillä se kattaa puutteen järjestelmässä jonkin tarpeen järjestelmässä. Ja tällaisen investoinnin, yksityisen investoinnin kautta kokonaisvaltainen järjestelmän tehokkuus paranee ja järjestelmä kaiken kaikkiaan paranee. On totta, että maailmassa on paljon voimalainoksia, perinteisiä voimalaitoksia, jotka muuttuvat ja siksi on tärkeää, että tulevissa päätöksissä – teknologian valinta tapahtuu sillä tavalla, että teknologia voi kattaa eri tyyppiset tilanteet, ne voivat taata perusvirran ja reagoida nopeasti. Tämä helpottaa toimintaa. Liittyen viimeiseen kysymykseen siitä, onko Junckerin investointisuunnitelma toteutuskelpoinen, en varmastikaan ole tässä asiantuntija, mutta olen käsittänyt, että suunnitelma perustuu olettamukseen, että yksityiset investoinnit ovat äh, tässäkin tärkeässä roolissa ja siksi minun kantani on, että tämä suunnitelma yksin ei tule riittämään ongelmien ratkaisemiseksi. Yksityinen investointi seuraa, jos mark- markkinoilla havaitaan, että investoinnilla on mahdollisuuksia ja että myöskin uudessa järjestelmässä ja uudessa suunnitelmassa mahdollisuus tuottoja saada on olemassa. Kiitoksia. Sitten seuraava puheenjohtaja Zoomer, olkaa hyvä. Kiitos. Herra Keli esitti minulle erityisesti kysymyksen. Me olemme puhuneet paljon teknisestä siirtymästä, mutta Rakoli totesi todellakin, että aivan tärkeintä tässä on sosiaalinen yhteiskunnallinen hyväksyntä sille, että tällainen muutos tapahtuu. Me näemme paljon vastustusta eri maissa. Vastus, joka koskee tuulivoimaloita, mutta myös se, miten selittää asioita. Alankomaissa kuluttajat ovat tottuneet tietyn tyyppiseen energiaan, jota tuotetaan, ja jossa mm, hallitus maksaa siitä, että käytetään kanalaista puuta. Tätä kuluttajat eivät ymmärrä. Jos kansalaiset siis eivät hyväksy tätä, eivätkä voi ymmärtää, miksi tarvitaan tällainen muutos energiassa, silloin tämä muutos ei tule toteutumaan. Voi olla kaikki mahdolliset voimalat ja IT-järjestelmät olemassa, mutta jos kansalaiset sanovat, että me emme maksa tästä, se tulee epäonnistumaan. Energiaosuuskuntina näemme, että me pystymme luomaan tällaista hyväksyntää. Tämä keskustelu siitä, että voimala ei pidä sijoittaa minun takapihalle, niin ei ole kysymys itse asiassa enää uusiutuvasta energialähteestä, vaan kysymys on oikeudenmukaisuudesta. Ympäristö muuttuu. Ihmiset näkevät tuulivoimaloista. He maksavat niistä, mutta he eivät saa tuloja niistä, eivät minkäänlaisia tuloja. Tämä tuotto vain menee talouteen, virtaa talouteen, joten ihmiset ovat sitä vastaan, koska he toteavat, että tämä ei ole oikein. Te muutatte minun ympäristööni, te rakennatte näköpiiriini tällaisen tuulivoimalla, mutta siitä ei ole mitään, sitä ei ole mitään lisäarvoa minun yhteisölleni. Jos me menemme yhteisöön ja sanomme, että emme käytä sanaa tuulivoimalla, vaan puhumme osallistumisesta, jos siis olette rahoittamassa tuulivoimalaa ja silloin tulot palaavat takaisin paikalliseen talouteen, paikalliselle yhteisölle, ja me luomme tällä kestävää kehitystä, silloin se on aivan eri asia. Keskustelu, joka käydään kansalaisten kanssa, on aivan toisenlainen kuin että puhutaan siitä, että ollaan puolesta tai vastaan. Nämä ihmiset vedetään silloin mukaan tähän muutokseen. Ja he ymmärtävät siksi, miksi, sen myös, miksi on välttämätöntä, että tapahtuu tämä muutos energian alueella. Joten täytyy sanoa aika demokratisoitunutta äh, toimintaa ja ennen nämä yritykset eivät ole pelkästään äh, näistä ei tule, näistä voi voi tulla hallitsevia tekijöitä markkinoissa, voi toimia uuden tyyppisillä energiamarkkinoilla. Sitten vielä tästä, näistä investoinneista. Joku puhui investoinneista, joita tullaan tarvitsemaan. Alankomaissa 350 miljoonaa euroa on säästöjä, joita on lankomalaisilla, Ja meillä osuuskunnilla ei ole mitään vaikeuksia saada tuulivoimalta rahoitettua. Me sanomme, että me rakennamme tuulivoimalaa Hollannin eteläosaan, takana on pieni paikallinen osuuskunta, joka tarvitsee tukea meitä. Heillä oli 120 jäsentä, meillä on 200, ja viikossa he saivat kasaan tarvittavan pääoman tähän tuulivoimalaan. Etenkin nyt, kun pankkiluottojen korot ovat alhaiset, raha on olemassa, kansalaisilla on rahaa, rahat voidaan kerätä joko veroista ja investoida, tai kansalais voidaan aktivoida niin, että he suoraan osallistuvat, suoraan rahoittavat tätä käännet, energiakäännettä. Tämä oli siis se, mikä oli minusta olennaisinta. Kansalaista pitää tehdä aktiivisia. Heitä pitää saada rahoittamaan energiakäänne. Ja heitä pitää saada käyttämään ja hyödyntämään tuloja, joita syntyy tämän kautta. Tästä pitää tehdä demokraattista jotta me kansalaisina ja kun me voimme silloin valvoa verkkoa, valvoa energiaa, teemme näistä verkoista turvallisemmat ajatellen myöskin tulevaisuutta. Paljon kiitoksia, herra Summa. Nyt on varmaankin oikea hetki kääntyä Euroopan komission puoleen. Westrop, teillä on viisi minuuttia. Vasta kaikkea, mitä olemme kuulleet, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, first, um, I would just... Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä puheenjohtaja Itravaliokuntaa tämän kulmistilaisuuden järjestämisestä Sefkovicin ja Kanietin puolesta. On erittäin oikea-aikaista käydä tätä keskustelua tänään. Kuten tiedätte, olemme tunnistaneet sisäiset energiamarkkinat yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi. 25. helmikuuta tästä päätettiin täällä toimijoistoon puhuttu ja ne kaikki liittyvät tietenkin toisiinsa. Tämä pätee erityisesti tähän sisäisen energiamarkkinan ulottuvuuteen energiamarkkinan ja energiaturvallisuuden välillä on vahva yhteys. Nämä, tämä linkki varmasti pysyy yllä tulevinakin vuosina. Komissio on nyt valmistelemassa aloitteita, joista ilmoitettiin puitteissa. Meillä on 15 toimintakohtaa, jotka sitten direktiivin liitteissä käsitellään tarkemmin. Meillä on 40 aloitetta tulossa ensi vu- tulevina vuosina. Tarkoituksena on varmistaa se, että päästään energiaunionin tavoitteisiin. Monet näistä liittyvät siihen, mistä täällä on tänään puhuttu puhun aika lyhyesti, mutta haluaisin ensiksi puhua tästä hyvin tärkeästä aloitteesta, joka koskee sähköjen markkinasuunnittelusta. Tämä on hyvin keskeinen näkökohta koskien sitä, mitä meidän on saavutettava sisäisillä energiamarkkinoilla tulevien kolmen vuoden aikana. Komission jäsen Kanjete on jo, jo, jo aloittanut kuulemisen tästä aiheesta. Kuulemisen aikana parlamentilla ja muilla sidosryhmillä ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus tuoda omia ajatuksia mukaan tähän prosessiin niin valmistella varten tämän aloitteen. Ja äh, tätä aloitetta seurataan vuonna 2016 yksityiskohtaisemman ehdotuksen myötä. Tänään on puhunut, puhuttu paljon asioista, joita käsittelemme tässä kontekstissa. Esimerkiksi sitä, kuinka voimme varmistaa sen, että käytämme täysin yhteistä tuotantokapasiteettia eri jäsenvaltioista ja kuinka voimme toimia tässä niin, ettei luoda uusia esteitä jäsenvaltioiden markkinoiden mm, välille. Toinen tärkeä tavoite koskee sitä, kuinka voidaan varmistaa se, että tulevat energiamarkkinat ovat asianmukaiset ja niin, että voidaan vastata haasteisiin ja siirtymäaikoihin toiset asiat, joita edelleen valmistelemme, koskevat sitä, miten päästään tähän 10 prosenttiin sähkötavoitteeseen, niin ensi vuoden aloitteisiin kuuluu myös se, kuinka päästään 15 prosentin tavoitteeseen, josta lokakuun on neuvostossa sovittiin vuoden 2030 perspektiivin osalta. Tämän vuoden loppuun annamme uuden aloitteen kaasu- turvallisuudesta ja pohditaan sitä, kuinka voidaan paremmin tehdä yhteistyötä alueellisesti jäsenvaltioiden välillä. Tämä asia mainittiin kuulemistilaisuuden alussa tänään. Liiton entinen pääministeri tätä asiaa käsitteli. Alueellinen yhteistyö on asia, joka herättää paljon kiinnostusta jäsenvaltioissa. Olemme keskustelleet siitä epävirallisessa energiaministeriön neuvostossa muutama päivä sitten laaja käsitys siitä, että tämä, tätä kautta pitäisi liikkua kohti pan-eurooppalaisia energiajärjestelmiä kohti. Tässä kaikki. Kiitoksia tästä hyödyllisestä keskustelusta ja komission puolelta odotamme läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Weistrop. Back into the role of the, uh... Nyt palaan esittelijän rooliin eteen yhteenvedon tästä kokouksesta. Ähm, herra Kuvilius puhui sitä, kuinka maa voi vähentää energiariippuvaisuuttaan äh, monopolin kaltaisesta energian tuojasta hyvin suurella tavalla. Hän osoittaa, että kansalliset energiajärjestelmät voivat olla nopeampia Ei hän vetosi sen puolesta, että saisimme enemmän Eurooppaa. Claudia Kenfert antoi meille listan prioriteeteista, en nyt lähde sitä toistamaan. Ja hän vetosi myöskin solidaarisuuden puolesta Euroopan valtioiden välillä. Sitten hyvin tunteellisessa puheessa noissa asiansa korosti sitä, kuinka tärkeää roolissa sähkö on, kun vähän hiilistämme Euroopan teollisuutta. Ja hän korosti hyvin suuresti teknologisen ja säätelylliseen muutokseen ja kuvaili niitä. Ja hän myöskin vetosi surman integraation puolesta energiapolitiikassa Euroopassa. Kari Hietanen keskittyy hyvin paljon sisämarkkinoihin ja korosti, että Tämä on todellisen energiaunionin pilari ja hän korosti myöskin sitä, että tarvitsemme enemmän joustoa ja hän osoitti meille tapoja löytää lisäjoustoa. Sivar Zoom puhui luovista tavoista päästä energiasiirtymästä energiademokratiaan. Hän myöskin korosti sosiaalisen hyväksynnän tärkeyttä sille, mitä me toteutamme, ja korosti sitä, kuinka tärkeässä roolissa Euroopan kansalaiset ovat. Ja lopulta ähm, herra Westrop komissiosta kertoi 15 komission toiminta tavoitteista heidän listallaan. Haluaisin kiittää hyvin paljon kaikkia puhujia parlamentin tämän valiokunnan puolesta. Ja haluaisin kysyä, onko mitään muita käsiteltäviä asioita? Ilmeisestikään ei, joten seuraavat valiokunnan kokoukset eh, puheenjohtaja Busekin johdolla järjestetään 6. toukokuuta 9. puoli yhteen ja 3. puoli 7. ja 7. päivä toukokuuta kello 9. puoli yhteen ja kello 15 puoli 7 illalla Brysselissä. Kiitoksia. Kokous päättyy.